keskustelun jälkeen. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään teloituksia Livyässä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa tekstin laatija Tanok. Olkaa hyvä. Minulla ei ole ollut absoluuttista kantaa kuolemanrangaistukseen ikinä. Vain kaikissa pahimmissa tapauksissa, kun eh, on ollut kunnollinen prosessi eikä siinä ole ollut mitään aukkoja. Mutta kun on kyse Gaddafista, niin ihmisten täytyy pakostajalle kirjoittaa YKkin tästä tekee vitsin, mutta kun otetaan EUn pääsy öljyreserveihin, niin se tarkoittaa, että taloussuhteita halutaan varantaa. Mutta tässä talossa on suurta huolta vapauksista ja sitten bulgarialaisten sairaanhoitajan tapaus Lipuassa putomittiin. Kolmaan lopulta vapautettiin. Se oli suuri huolenaihe meille myös. Jos tällaisia tapauksia tulee tulevaisuudessa, niin täytyy varmistaa kaikki tuki. Paljon kiitoksia kollega Tanok. Seuraavana kahden minuutin puheenvuoro kollega Rumeva Iruedalle. Kiitoksia. Meidän on oltava tyytyväisiä tästä päätöslauselmasta, joka koskee 18 taloutustapausta Libyassa. Tämä on täysin tuomittava Libyassa. On ryhdytty toimiin, jolla mennään kohti moratoriota. Pyydetään, on pyydettävä tietoja ja tilastoja teloitettujen nimiä ei ole paljastettu. Kahdeksan henkilön joukossa on henkilöitä, jotka eivät ole libyalaisia kansalaisuudelta. Meidän on oltava tyytyväisiä tähän päätöslauselmaan, jossa otetaan, otetaan esille pakolaisasia ja huono maahanmuuttopolitiikka ja jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikka on aivan välttämätöntä tehdä yhteistyötä on mahdotonta tehdä yhteistyötä Libyan kanssa niin kauan kuin Libya ei ole allekirjoittanut Geneven yleissopimusta. Palauttamis kieltä on yksi tärkeitä kohtia perusoikeuskirjassa artikloissa 18 ja 19. Nämä ovat täysin keskeisiä asioita. Haluaisin vielä lisätä tähän sen, että joutuisi käyttää nykyisiä neuvotteluita puitesopimuksesta vipuna niin, että Libyalle liittyisi kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja Geneven sopimuksena on tärkeä Lissabonin jälkeen parlamentilla on lisää oikeuksia, sillä on muun muassa oikeus saada tietoja tästä sopimuksesta. Tästä syystä Euroopan parlamentti tulee olemaan erittäin tiukka tässä asiassa. Kiitokset kollega Romeva Rueda. Seuraavana Bergia, kaksi minuuttia. Excusez-moi pour tout à l'heure, monsieur le président, j'étais vraiment... Kiitoksia puhemies. Anteeksi, olin aivan vakuuttunut, että minulla oli kaksi minuuttia. Euroopan unioni ja Libya viime viikolla allekirjoittivat pöytäkirjan jonka nimi on kansallinen indikatiivinen ohjelma. Se kattaa vuodet 2011-2013 ja sillä annetaan 60 miljoonaa humanisiin resursseihin ja terveysalan kehittämiseen sekä yhteisön toiminnan kehittämiseen, jolla torjutaan laitonta maahanmuuttoa tekstin mukaan, joka on jaettu toimittajille. Tämä pöytäkirja allekirjoitettiin kol- maaliskuussa, kun oli seitsemässä neuvottelukierros Libyan kanssa. Euroopan unioni tekee itsensä naurettavaksi kansainvälisen lehdistön silmissä ja eurooppalaisen ja afrikkalaisen lehdistön silmissä. Tiedämme kaikki, että Libyan kautta tulee paljon maahanmuuttajia, mutta kukaan, kaikki, tie, kaikki tietävät, mikä e, hirvittävä kohtalo odottaa näitä ihmisiä, jotka pakenevat vainoa ja kurjuutta Euroopasta. Sadat heistä joutuvat vankiloihin, heidät teloitetaan, he kärsivät kauheita kohtelua. Sadat heistä yksinkertaisesti on, hylätään jonnekin Saharan aavikon keskelle. Heille ei ole ollenkaan ruokaa ja he kuolevat nälkään ja janoon siellä. Vastaisin yhteen kollegamme kysymykseen viime viikolla. Herra Fuller eh, vastasi, kun hän, häneltä kysyttiin tätä sanaa, samaa. Hän vastasi toisen näillä sanoin. Hän menee paikalle sisäministerinsä kanssa Libyasta katsomaan, mikä tilanne on. Minun mielestäni tällaista vastausta ei voida hyväksyä. Tiedämme, että herra Gaddafi leikittelee länsidemokratioilla. Viimeisin provokaatio koskee UNHCRn toimiston sulkemista juuri seitsemännen neuvottelukierroksen kynnyksellä – libyalaiset tekevät eh, likaista työtä eurooppalaisille hallituksille, muun muassa Italian aluevesille. Hyvä komission jäsen, mihin asti aiomme mennä neuvotteluissa Libyan kanssa? Hy- Herra Baro sanoi, että mitään sopimusta maahanmuuttoalalta ei solmita niin kauan kuin Libya ei ratifioi Geneven yleissopimusta. Herra komission jäsen, voisitteko kertoa, mikä tilanne täysin on koskien näitä neuvotteluvaltuuksia? Vielen Dank, Frau Kollegin. Paljon kiitoksia. Kollega Vergia, seuraavana Kassler, yksi minuutti. Vielen Dank. 2007 ja 2008... Kiitoksia. 2007-2008. Libya oli YK vastaan, jossa vaadittiin kuolemanrangaistuksen eh, täytäntöönpanon kieltoa. Sen vuoksi on meille hyvin tärkeää, että nyt virallisesti esitetään se, että ketä teloitettiin. Jokainen teloitus on yksi liikaa. Me hylkäämme kuolemanrangaistuksen teloitukset täysin. Se on epäinhimillistä ja jokainen tapaus on liikaa. Sen vuoksi pyydämme päätösvaltamme hyvin selvästi sitä vaadimme, että asiantila muuttuu ja että nyt yhdessä teemme työtä sen puolesta, että tässä saadaan muutos aikaan. Ei mitään pimeitä lukuja enää, vaan avoimia tietoja siitä, mitä tapahtuu, ja ihmisarvoisia rangaistuksia oikeille rikoksen tekijöille, mutta ei liiallisia rangaistuksia niille, jotka asennoituvat kriittisesti tribunin hallitusta vastaan kohtaan. Kiitokset kollega Kastler. Seuraavana laatioista kollega Schaker, kaksi minuuttia 30. Kiitoksia herra puhemies. Arvoisat kollegat, unioni arvojen yhteisönä edustaa rankaisemattomuutta, kuolemantuomiottomuutta. Valitettavasti kuitenkin muualla maailmassa näin ei toimita. 18 ihmistä hiljattain teloitettiin. Eräs hallitusläheinen lehti ilmoitti tästä asiasta, joten voidaan olettaa, että tämä voisi olla suht luotettava lähde. Pahin rankaisumuoto on kuolemantuomio, mutta sitä käytetään myöskin muissa rikoksissa, kuten kokoontumisvapauden rikkomuksista. Meidän mielestämme on hyvä tukea toimijoita Sanktioista on luovuttu vuonna 2006 ja 2007 aloitettiin neuvottelut puitesopimuksesta. Toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä Libyan kanssa, mutta se onnistuu vain ja ainoastaan, jos maan hallitus kunnioittaa ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja kaikkien kansalaisten näkökulmasta katsottuna. UNHCRn toimiston sulkeminen Tripolissa on edelleen seuraava askel Libyan Lipsuvassa ohteessa. Kun otetaan huomioon nämä jatkuvat ihmisoikeusrikkomukset, niin voidaan sanoa, että ei voida hyväksyä, että Libyalla on paikka YK on ihmisoikeusneuvostossa. Vain ja ne maat, jotka noudattavat ihmisoikeuksia, voivat saada paikan sieltä, koska muuten tällä elimellä ei ole mitään uskottavuutta kuten silloin, kun Irakilla oli paikka naisoikeus neuvostossa. Se todellakin vesitti koko organisaation uskottavuuden. Me vaadimme Libyalta luopua juuri kuoleman tuomiosta ja jäsenvaltioiden pitäisi tietää, mikä sen, niiden vastuu on silloin, kun pakolaisia palautetaan Libyaan, koska voidaan olettaa, että kyseiset, kyseisiä henkilöitä kohdellaan epäinilmisen keinoin. Kiitoksia. Dank, Frau Paljon kiitoksia kollega Saake. Seuraavana ryhmien puolesta puheenvuorot. Makoveen ensimmäisenä yksi minuutti. Thank you. I join in deploring uh, the execution. Minä myös pahoittelen teille 18 henkilön teloittamista 8. 35.2010. Lipua käyttää kuolemanrangaistusta myös ilmaisun ja kokoomusvapauden asioissa. Kuitenkin Human Rights Watch äh, haastatteli edestä vankia, joka sanoi, että viran omaiset tai muuttivat hänen rangaistuksensa viime hetkellä elinikäiseksi. Al-Sharif mukaan heidät tuomittiin, hän ja kaksi muuta henkityä eh, tuomittiin eh, puolueen perustamisesta. blindfolded and bound to a wooden stake awaiting execution According to Al-Sharif, one of... Al-Sharifin mukaan. Ja lisäksi joulukuussa 2004 tapahtui itsemurha tapaus ja 200 ihmistä ovat kuolemantuomittujen listalla ja nyt vaadin komissiolta neuvostolta ottamaan tämän asian esille silloin kun keskustellaan Libyan kanssa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvoisa kollega Makovei. Seuraavana minuutin puheenvuoro kollega Kretulle. Moartea este cea mai crudă și mai inumană sancțiune posibilă. Paljon kiitoksia. Kuoleman rangaistus on epäinhimillisin rangaistusmuoto ja Libya kuuluu 12 maan joukkoon, jotka vuonna 2010 käyttivät vielä tätä rankaisumuotoa, vaikkakaan YK eikä kansanyhteisö tätä rankaisumuotoa hyväksy. Euroopan unionin tulisi vaatia tiukemmin tästä rankaisumuodosta luopumista. Ja lisäksi meillä on velvollisuus painostaa voimakkaammin Libyaa jotta se luopuisi tuomiosta. Ja meidän tulisi myöskin kunnioittaa ulkomaisten oikeuksia. Heillä ei ole oikeuksia käännöksen tai tulkkaukseen. He eivät voi saada käyttöönsä yhteyksiä edustustoihin tai rahoituksellista tukea. He eivät saa olla yhteydessä perheisiinsä. Eikä heillä ole mahdollisuutta pyytää anteeksi uhrin perheiltä. Meidän tulisi vaatia maata noudattamaan kansainvälisiä sääntöjä ja sen pitäisi myöskin hyväksyä, että UNHCR voisi jatkaa töitään Libyassa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Kretu. Seuraavana muihin puheenvuoroihin. Ensimmäisenä puheenvuoro saa kollega Sonic, yksi minuutti. Pod koniec maja wykonano w Libii wyrok na 18 osób. Paljon kiitoksia. Hiljattain 18 ihmistä teloitettiin ja tällä hetkellä 200 ihmistä on vankilassa odottamassa teloitustaan. Luku voi olla suurempikin, koska me emme tiedä mitään tarkkaa tilanteesta. Libya kauttaa kahta standardia yhtäältä. Se on hyväksytty YK on ihmisoikeusneuvoston jäseneksi, mutta toisaalta se jatkaa teloituksia. Kun katsotaan ihmisoikeussopimuksen artiklaa 6, jonka Libyäkin on allekirjoittanut, siellä sanotaan, että vain ainoastaan vakavissa, vakavimmissa rikoksissa voidaan soveltaa kuoleman rangaistusta, mutta Libya käyttää sitä myöskin huumausainerikosten ja muiden rikosten yhteydessä. Myöskin ihmisoikeustaistelijoita vastaan tätä käytetään, joten meidän täytyy ottaa neuvotteluissa tämä asia esille ja viitata juuri näihin sopimuksiin, jotka ovat ihmisoikeuksien vaaliota. Kiitoksia. Frau Kollegin Senisin. Seuraavana kollega Senisin. Koleżanki i koledzy, prawo do życia i ochrony... Kiitoksia. Oikeus elämään ja ihmisarvo ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Ja siksi maat, joissa asuu kaksi kolmasosaa ihmisistä, on peruuttanut kuolemantuomion tai ottanut käyttöön moratorion – jos kuolemantuomio otetaan uudelleen käyttöön, me palaamme pimeään keskiaikaan. Ja nämä teloitukset ovat räikeä ihmisoikeusrikkomus. UNACHRn viraston sulkeminen ja henkilöstön poistaminen Libyasta on erittäin vakavaa myöskin pakolaisille, joista he pitivät huolta. Libyan kanssa tehtävä sopimus pitäisi tehdä sen jälkeen, kun Libya on allekirjoittanut asian kuuluvat yleissopimukset ja pöytäkirjat liittyen ihmisoikeuksiin. EU:ssa ihmisoikeudet ovat tärkeitä arvoja. Pakolaisten oikeudet pitää myöskin taata. Kiitos. Kiitos, kollega Senishin. Nyt on vuorossa menettelymä puhujalistaa. Ensin rouva Korhola, yksi minuutti. Korhola

kuoleman tuomio on täysin käsittämätön, koska sitähän ei meidän kulttuureissamme enää toteuteta. Ja se, mitä Libyassa nyt on tapahtunut, on täysin skandaalimaista. Ja se on huomattavan kaumottavaa, koska tätä kuolemantuomiota on käytetty hyvin usein myös Libyassa olevia ulkomaalaisia kohtaan ja tiedämme, että kyse on egyptiläisistä, egyptiläisistä nigerialaisista ja tsadilaisista henkilöistä, jotka ovat joutuneet kuoleman tuomion kohteeksi ja ihmisoikeuksia ei myöskään noudateta suurimmassa osassa rikosoikeuskäsittelyä eikä välttämättä anneta henkilöille oikeutta käyttää konsulipalveluja ja suurlähetystöpalveluja ja niiden, näiden omien viranomaistensa apua apua tällaisissa tilanteissa. Jos meidät kutsutaan Libyaan, meidän täytyisi pyrkiä sinne siis vierailulle, ja jos meidät sinne kutsutaan, niin meidän täytyisi näitä, tätä vahvaa viestiä erityisesti siellä vielä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Pseda. Ja nyt ennen kuin puheenvuoron komission, niin haluaisin vielä kerran sanoa, että en halua puhua kenellekään henkilökohtaisesti mitään, mutta yli puolet kollegoista lukee puheita ja huomenna täällä aika ajoin palaa lampu, jos yritetään hidastamaan. Kollegat, jotka lukevat puheita, niin ei pitäisi lukea nopeammin kuin he ajattelevat, koska usein he lukevat silloin niin nopeasti, nopeammin kuin mitä tulkit pystyvät ajattelemaan. Joten he, jotka kirjoittavat, jotka voisivat antaa sen tulkeille etukäteen, on tulkkauskin sujuisi helpommin. Ja nyt vielä äh, kollega, nyt hatiksi komission jäsenellä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Komissio tukee kantoja, joita parlamentin jäsenet ovat ottaneet esille liittyen äskettäisiin 18 henkilön teloituksiin Libyassa. Komissio tuomitsee teloitukset, koska se on ristiriidassa arvojemme kanssa, ja kuolemantuomio on julma ja epäinhimillinen. Se edustaa toimintaa, joka on ihmisarvon vastaista – Komissio on järkyttynyt siitä, että nämä teloitukset tapahtuvat vain viikkoja sen jälkeen, kun Libya on valittu YK on ihmisoikeusneuvoston jäseneksi. Tässä kontekstissa EU, noudattaen EUn kuolemantuomioon liittyviä sääntöjä, on ottanut yhteyttä Libyan viranomaisiin ja todennut, että me tuomitsemme tämän ja muistutamme Libyaa sen oikeudellisista velvollisuuksista turvata ihmisten oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Mitä tulee poliittisiin ja yhteiskunnallisiin oikeuksiin, tästäkin Libya on allekirjoittanut sopimuksen. Libyaan pitäisi nyt asettaa moratorio ja miettiä kuolemantuomion kumoamista. Ja komissio on sitoutunut vuoropuhelun Libyan kanssa ja neuvosto on päättänyt, että Puitesopimus EUn ja Libyan välillä on oikeudellinen perusta, jotta voimme perust- ryhtyä yhteistyöhön kaikissa ihmisoikeusasioissa. Neuvottelut puitesopimuksesta etenevät hyvin. Seitsemäs neuvottelukierros pidettiin Tripolissa viime viikolla ja komissio voi ilmoittaa, että hyvää edistystä on tapahtunut erityisesti poliittisissa kysymyksissä. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa, että komissio on täysin tietoinen, että jotkut aiheet ovat ongelmallisia Libyan suhteen, mutta siitä huolimatta komissio on sitoutunut kehittämään edelleen EUn ja Libyan välistä vuoropuhelua vastavuoroisen luottamuksen pohjalta, jotta voimme avoimesti ja rakentavalla tavalla puuttua kaikkiin kysymyksiin, myöskin hyvin arkaluontoisiin, kuten tämän tyyppisiin. Libya on osoittanut tahtoa syventää suhteitaan EUhun, ja tämä on tietysti hyvin myönteistä, mutta komissio kuitenkin haluaa pohjattaa nämä suhteet perusoikeuksien kunnioittamiselle. Kiitos. Thank you, Commissioner. The debate is... Kiitos komission sen keskustelu on päättynyt ja nyt aloitamme äänestykset. Ensin äänestämme kuudesta päätösmäisyksestä, jotka koskevat Kongoa. Äänestykseen ensin yhteinen päätösosama eh, käden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on kuusi perusmaistusta, jotka koskevat Nepalia. Meillä on muutamia